Tämän kohtaan Hongkongissa kateissa olevat kirjan kustantajat. Nyt kuulemme tekstin kirjoittajien puheenvuorot. Heistä ensimmäisenä pyyti Kohver kaksi minuuttia. Dank, Frau Kiitos puhemies. Näiden viiden äh, kirjakauppiaan tapaus Hongkongissa on kyllä suuri huolenaihe semminkin kuin näissä tapauksissa eh, henkilöt ensin katoavat ja sitten hyvin kummallisissa olosuhteissa ilmestyvät jälleen esiin Kiinassa. Ja näitä tapauksia on muitakin kuin nämä viisi kirjakauppiasta. Muun muassa aiempi kolumnisti Southern Metropolis Lady Daily Legion lehdestä ja samoin näin on tapahtunut kahden kiinalaisen ihmisoikeusasianajajan pojalle. Minä uskon, että meidän Euroopan parlamentissa tulee ilmaista hyvin selkeästi, että tämä eh, varsin yleiseltä vaikuttava käytäntö, jossa ihmisiä siepataan Kiinaan, on täysin mahdotonta hyväksyä. Lisäksi muistuttaisin, että kaksi näistä viidestä kirjakauppiasta ö, omaa myös Euroopan unionin kansalaisuuden. Näin ollen tämä liippaa kyllä hyvin läheltä Euroopan unionin kansalaisia. Kiinan viranomaiset kyllä tässä nyt ovat menneet pahasti metsään. Kiinalainen sananlasku sanoo, että kivi, jonka nostaa maasta, putoaa omille varpaille. Siltä tämä tässä nyt vaikuttaa, sillä näin vesitetään Hongkongin oikeuksia sekä tätä yksi maa kaksi järjestelmää lupausta ja kyllä meidän täytyy Kiinaa muistuttaa siitä, että Kiina näin rikkoo kansainvälisiä sääntöjä. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Korao minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Kiinassa näyttää olevan niin, että siellä on harvoja ihmisiä, jotka teke, ovat tekemissä kirjan kustantamoalalla. Tässä on jälleen esimerkki siitä, mikä liittyy yleisen mielipiteen sensurointiin. Pekingin hallinto uskoo, että tällaisia tiettyjä kirjoja pitäisi kieltää. Ja vuonna 2015 oli kyseessä 40. vuosipäivä, mitä tulee EUn ja Kiinan välisiin diplomaattisiin suhteisiin. Nämä ovat varsin tärkeät suhteet myös EUlle. EUn kannattaakin vahvistaa kauppaa ja taloussuhteita, mutta vain jos konkreettisesti voidaan osoittaa, että ihmisoikeustilanne paranee. EUn täytyy vahvistaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta. Meidän pitää varmistaa, että avoimuus, ilmaisuvapaus toteutuvat. Meidän pitää välttää välinpitämättömyyttä erityisesti tällaisten tapahtumien valossa. Panzeri. Kiitoksia edustaja Panzeri minuutti. Grazie, presidente. Negli ultimi quattro... Kiitos puhemies. Viimeisen neljän kuukauden aikana nämä kirjan julkaisijat, kirjakauppiaat ovat kadonneet. Osa heistä on EUn kansalaisia Ruotsista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ilmeisesti Manner-Kiinan viranomaiset ovat heidät pidättäneet poliittisista syistä ja varmaankin he ovat julkaisseet kriittisiä kommentteja Pekingin hallitusta vastaan. Tämä selkeästi on ihmisoikeuksien räikeä rikkomus ja on hälyttävää, että viranomaiset käyttävät, käyttäytyvät tällä tavalla, eivät kunnioita riippumattomuutta tämän yksi maa kaksi järjestelmää periaatteen mukaisesti. Me olemme huolissamme näiden kansala- EU-kansalaisten ja myös muiden kadonneiden kohtalosta, erityisesti kun ajattelemme sensuuria, joka Kiinassa vallitsee. On tärkeää, että painostamme Kiinan viranomaisia käsittelemään näitä kysymyksiä. Uh, Pahoittelen sinisiä kortteja. Meillä ei nyt ole mahdollisuus ottaa, koska aikataulu on tiukoilla. Kelan minuutti. Kiitoksia puhemies komissaari. Viime tammikuussa tuhannet osoittavat mieltään Hongkongissa ja osoittavat huoltaan viiden riippumattoman paikallisen kirjakauppiaan katoamisesta. Väitettiin, että heidät on viety manerkiimalle vastoin heidän omaa tahtoaan ja me todellakin jaamme tämän vakaan huolen, jota monet tuhannet hongkongilaisetkin tuntevat heidän sijainnistaan ja hyvinvoinnistaan. Hong Hongkongilla on sisäinen autonomia, siellä sovelletaan yksi maa kaksi järjestelmää periaatetta. Tässä varmistetaan kansallisvapaukset, vapaudet, ilmaisuvapaus. Me haluaisimme muistuttaa Hongkongin viranomaisille, että journalistien kirjanjulkaisen riippumattomuus ja turvallisuus täytyy varmistaa ja haluamme, että välittömästi lopetetaan poliittinen häirintä ja ihmisoikeuksien rikkomukset. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Belder, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun valmistauduin tähän keskusteluun. Luin South China Morning Postista aika hauskan vitsin. Siinä luettiin, että nopein tapa ylittää Hongkongin ja Kiinan raja on avata joko kirjan kustantamo tai kirjakauppa. Lisäisin tähän, että näyttääpä siltä, että rajan pääsee ylittämään jopa ilman äh, voimassa olevia matkustusasiakirjoja. Jos Pekingin äh, toiminta äh, todella menee näin pitkälle Hongkongissa, niin äh, tilanne alkaa olla erittäin hälyttävä. Ja South China Morning Postin uusi omistaja ehkä haluaa palkata kriittisiä toimittajia. Saapa nähdä, uskaltaako. Mutta yksi maa, kaksi järjestelmää vaikuttaa nyt Kiinan kyseenalaistamalta. Ja Peking hän voi itse itse asiassa päättää, mitä tekee, ja tätä me seuraamme sivusta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sanchez, Kallente, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia yleismaailmassa tämä ihmisoikeuksien noudattamiseen täytyy kiinnittää huomiota aina kaikkiin oikeuksiin, eikä vain joihinkin riippuen eri intresseistä. Ikävä kyllä, kielinen päätösasema parlamentissa jälleen kerran tekee virheen, että reagoi vain suuren koalition intresseihin. Hongkong on autonominen alue Kiinan yhteydessä sen erityispiirteet ovat eri kuin Kiinassa, samoin sillä on erilaisia liittolaisia. Meidän pitää tuomita se, että ilmaisuvapaus on jatkuvasti heikentynyt siellä, niin kuin tämäkin tapaus osoittaa, mutta meidän pitää myös muistuttaa, että Hongkongissa homoseksuaalit kärsivät syrjinnästä, jota muualla ei ole tässä rikotaan myös ihmisoikeuksia vastaan. On olemassa myös yli 302 20 000 maahanmuuttajanaista, jotka ovat lähes orjuuden tilanteessa. Ei ole mitään sääntöjä, jotka takaisivat heidän oikeutensa. Tässä myös törkeällä tavalla rikotaan ihmisoikeuksia. Pitää toimia samoin aina ja puolustaa kaikkia ihmisoikeuksia yhtä lailla ja kaikkien oikeuksia. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Faria minuutti. E Puhemies, viisi Kiinan hallitusta vastaan kriittisiä kommentteja julkaissut ja kirjakauppiasta on kadonnut. Ja tämä nyt on melkomoisen salaperäistä ikään kuin Agatha Kristin romaanista. Kiina on sallinut kuitenkin Hongkongille sellaisia vapauksia, jotka eivät päde muualla Kiinassa. Kuitenkin vuoden 2012 jälkeen olemme nähneet soron lisääntyvän myös näillä alueilla – nyt on ylitetty sellainen raja, jota emme voi hyväksyä. Hongkongin riippumattomuuden legitiimiyttä pyritään tässä vaarantamaan. Ihmiset puolustavat kulttuuriidentiteettiä vapauttaan rohkeasti ja heitä äh, sorretaan. On tehtävä varmaksi Kiinalle, selväksi Kiinalle, että ihmisten sortominen tällä tavalla ei ole hyväksyttävää. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Venta, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, komissaari Kiinalla on ongelmia. Taloudellinen kasvu on hitaampaa kuin 25 vuoteen. Taiwanissa demokratian edustaja voitti vaalit Tämä heikentää Kiinan vaikutusvaltaa saarella ja Hongkongissa. Sitten kirjankauppiaat on alkanut hävitä omituisissa olosuhteissa. Kirjakauppiaat on ilmeisesti ki- kidnappattu, koska he arvostelivat, tai heidän myymänsä kirjat arvostelevat Kiinan viranomaisia. Tämä on ollut järkytys Hongkongissa. Tuhannet ihmiset menivät protestoimaan kaduille tällaisia ihmisten kidnappauksia vastaan. Tässä on kyse vapauden tulevaisuudesta Hongkongissa ja periaatteesta yksi maa, kaksi järjestelmää. Päätöslauselmassaan parlamentti ilmaisee eri huolenaiheita ja vetoamme Manner-Kiinan ja Hongkongin viranomaisiin, jotka tutkisivat asiaa. Seuraavaksi edustaja Lainen minuutti. Kiitos puhemies. Todella yksi maa, kaksi järjestelmää ja Sopimuksen artiklassa 27 Peking on luvannut Hongkongin kansalaisille ilmaisuvapauden ja viestinnän vapauden. Siksipä nyt aika äh, ikävä onkin kuulla, että kriittisiin äh, toimittajiin kohdistuu nykyään hyökkäyksiä ja äh, viiden kirjakauppiaan katoaminen on toden totta huolestuttanut koko maailmaa. Eli ovatko nämä Kiinan Hongkongilla antamat takuut enää voimassa? <laughs> Kirjakauppiat eivät ole tehneet mitään laitonta, siksi vaadimme tietoja näiden kirjakauppiaiden olin paikasta niin Hongkongin kuin Kiinankin viranomaisilta. Jos he eivät mitään rangaistavaa ole tehneet, heidät on vapautettava välittömästi. Vaadimme myös, että komissio ja ulkosuhdehallinto tekee kaikkensa heidän vapauttamisekseen ja ylipäätään asian valaisemiseksi. Kiitos. Kiitos. Yritetään ottaa mahdollisimman monta puheenvuoroa mm, puhelista ulkopuolelta. Edustaja Peteri ensimmäisenä. Kiitos puhemies viiden kirjakauppian katoaminen, he kaikki ovat samasta kustantamosta, on aiheuttanut järkytystä Hongkongissa. Kirjakauppiat eh, ovat myyneet teoksia, jotka ovat kritisoineet eh, Manner-Kiinaa. Me tunnemme eh, nämä kustantamat, jotka eivät niinkään puolla Manner-Kiinan toimia. Yksi näistä viidestä katosi kotoaan Hongkongista. Muut katosivat eteläisestä Kiinasta ja tämä käytäntö sieppauksesta on mahdotonta hyväksyä. Meidän on varmistettava, että on mahdollisuus esittää myös eriäviä mielipiteitä. Kiina ottaa nyt etäisyyttä tähän yhden maan kahden järjestelmän periaatteeseen, joka uhkaa ilmaisun vapautta ja kansan oikeuksia. Sitä emme voi hyväksyä. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Maria, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Viime kuussa viisi tunnettua kirjakauppiasta katosi Hongkongista. He olivat tunnettuja siksi, että olivat kritisoineet Pekingin hallitusta kritisoineet hallitusta muun muassa liittyen eri skandaaleihin sekä ylipäätään kulissien takaisen toimintaan hallituksen piirissä. Ja mitä näiden viiden kirjakauppiaan katoamiseen tulee, niin Pekingin viranomaiset ovat siitä vastuussa ja siksipä nämä protestit, mielenosoitukset kaduilla vaativat ihmisoikeuksien kunnioittamista. Meidän on tuomittava nämä ihmisoikeusrikkomukset ja vaadittava näiden henkilöiden välitöntä vapauttamista. On varmistettava, että tilanne tutkitaan kunnolla. Kiitoksia ja sitten edustaja Pospisil. Kiitoksia puhemies. Haluan osallistua keskusteluun ilmaista tukeni päätöslauselmaesitykselle. esitykselle Mielestäni tähän tarinaan liittyy kaksi kysymystä. Toisen olemme mainit monta kertaa viiden kirjan, kirjakauppian julkaisijan kohtalo, jotka ovat äh, ihmeellisellä tavalla hävinneet. Meidän pitäisi painostaa Kiinaa, jotta se selittäisi, onko sillä mahdollisesti äh, sormensa tässä äh, pelissä. Sitten on toinenkin puoli tarinaa, aivan yhtä vakava, nimittäin kun ajatellaan Hongkongin ja Mannerkiinan välistä tiedonvaihtoa, entä sitten periaate yksi maa, kaksi järjestelmää, pidetäänkö sitä kiinni vai ei? Viiden henkilön tarina osoittaa, että kahden järjestelmän periaate ei enää toimi ja Kiina yrittää astua Hongkongin oikeuksille. Meidän pitäisi tukea Hongkongin oppositiota, opiskelijoita, että voivat taistella Hongkongin demokratisaation puolesta. Se, se on meidän velvollisuutemme. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Castaldo. Grazie, presidente. In Cina oggi... Kiitos puhemies. Tämän päivän Kiinassa ei pelkästään nämä viisi kirjakauppiasta tai kustantajaa ole kadonnut. Yksi maa, kaksi järjestelmää, periaate on kadonnut. Sitä ei ole enää olemassa. Tätä emme voi kiistää. Sensuuri pätee kaikkiin, jotka valtakoneistoa kritisoivat tai jotka kommentoivat siitä, miten hallinto toimii. Vihdoin ja viimein meidän tulisi vaatia sitä, että tätä yksi maa kaksi järjestelmää periaatetta todella toteutetaan. Geopolitiikka ei voi sanella meidän toimintaamme. On varmistettava, että nämä ihmiset vapautetaan Ihmiset katoavat noin vain mielivaltaisesti, heitä kidutetaan, vaikkakin yleissopimuksia on allekirjoitettu ihmisoikeuksista. EU on toimittava johdonmukaisesti. Thank you, Mr. Kiitokset. Sitten edustaja Polchak. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem rovněž toho názoru, že zmizení... Kiitoksia puhemies. Henkilökohtaisesti uskon, että nämä kaksi kirjakaupasta, jotka ovat vielä Euroopan kansalaisia. Tämä on vain yksi monista esimerkkeistä, joissa ihmisoikeuksia on rikottu Kiinassa ja myös Hongkongissa. Muistaanpa, mitä Kiina on luvannut, kun se otti Hongkongin aikanaan isolta britannialta vastaan. Pitäisi todeta, että Hongkongissa ihmiset ovat tottuneet ihmisoikeuksiin, mutta Kiina nyt kuitenkin lupauksien pitämisen sijasta painostaa hallintoa rikkoo ihmisoikeuksia. Tämä on ollut aivan systemaattista ja jatkuvaa. Tämä on nähty uudestaan ja uudestaan. Siksi meidän pitää vaatia, että Kiina noudattaa lupauksiaan silloin, kun ottivat haltuunsa Hongkongin isolta Britannialta. Kiitos. Ja viimeinen puhuja, edustaja Svoboda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hongkongissa todistetaan nyt perustuslain vastaista toimintaa. Nämä kirjakauppiaiden sieppaukset, heidän kiduttamisensa, jotta heiltä saataisiin alkoholin vaikutuksen alaisena tunnustus rikoksista, joita he eivät ole tehneet, niin tässähän Kiina ei enää kunnioita edes omia lakejaan, saati sitten tätä yksi maa kaksi järjestelmää sopimusta. Vastaavia käytäntöjä toteutettiin Euroopan unionissa ei kovinkaan pitkä aika sitten ja missäpä tahansa päin maailmaa näin tapahtuukaan, meidän on puututtava ponnekkaasti tuen tekstin kohtaa yhdeksän, jossa todetaan, että EUn ja Kiinan välisten suhteiden on perustuttava avoimeen ihmisoikeuksiin perustumaan vuoropuheluun. Kiitoksia. Kiitos. Näin kuulimme loput puheenvuorot ja loppupuheenvuoron saa komission edustaja Kretsu. Puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet jatkuva tietojen puute näiden viiden hongkonglaisen kohtalosta, joka vielä, jotka he liittyvät tähän Mighty Current kustantamoon. Huolestuttava tilanne. Kaksi heistä on EU-kansalaisia. Minhai, Ruotsin kansalainen, Lepo, yhdistetyn kuningaskunnan jäsen he ovat, heidät todettiin kadonneeksi lokakuussa. Niin kuin Hongkongin pääviranomainen on todennut, että tässä on rikottu lakia. Ja jos Kiina todellakin on toiminut tällä tavalla, se on väärin. Tässä tämä rikkoisi yksi maa kaksi järjestelmää periaatetta vastaan. Ilmaisuvapauden noudattaminen koskee kaikkia vapaita yhteiskuntia. Kiinan viranomaiset, samoin Hongkongin ja ta- viranomaisten pitäisi toimia oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Korkean edustajan edustaja on kommentoinut tätä häviämistapausta. In Hong Kong tästä puhuttiin tammikuussa. Me olemme yhteydessä Hongkongin viranomaisiin ja teemme läheistä yhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan Ruotsin ja EUn lähetystön kanssa Hongkongissa. Me olemme me myös pyydettäneet, että vielä Kiinan viranomaiset selventäisivät tilannetta meille. Tällä hetkellä ei ole selkeää luotettavaa vastausta Kiinalta tullut, kun olemme pyytäneet tietoja kysyjinä ovat olleet muun muassa Ruotsi ja Hongkongin hallinto. Me jatkossakin vetoamme Kiinan viranomaisiin, jotta selvittäisivät näiden henkilöiden kohtelun ja jotta EUn kansalaiset saisivat käyttää hyväkseen konsulipalveluitaan siellä. Kiitos. Päätöslauselmaesityksiä on toimitettu seitsemän.